Der Präsident. Puhemies. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Pyydän teitä istuutumaan. Die Sitzung ist eröffnet. Istunto avataan. Ja. No niin. Täällä ei ole vielä kaikkea. Äh, täällä Intia, Italia, Irlannin hallituksen edustaja ei ole vielä paikalla, mutta aloitankin, erään takia aloitan herra Barrosolla siitä syystä. Äh, Puhemies, olen aina kiinnittänyt teidän huomiotanne siihen, että parlamentillamme on ollut vähän ongelmia suhteessaan neuvoston puheenjohtajavaltioon. Olen pyytänyt myös, että tässä valmistelussa kokouksessa otettaisiin esille lainsäädäntön näkökohtia, myös poliittisia näkökohtia. Jo aikoja on kulunut, että puheenjohtaja valtio edustaja ei tule tänne perussopimuksen 15 artiklan nojalla. Ja todellakin Tämä olisi pitänyt esittää myös eilen Ranskan presidentillä, vaikka se olisi pitänyt neuvostolle sinällä esittää. En tiedä, onko hänet kutsuttu tulemaan tänne ennen Euroopan neuvoston kokousta. Se on kuitenkin tärkeä kokous ja siellä täytyy myös neuvotella parlamentin kanssa rahoitusnäkymistä. Voisitteko hänelle lähetä tämän viesti? Se on poliittisesti tärkeä meille. Olisin tästä kovin kiitollinen. Toivottavasti jonain päivänä tekin voisitte olla neuvoston kaikissa kokouksissa läsnä. Näin puheenjohtajavaltioidostakin tulisi tänne parlamentin kokouksiin aina. Herra Odi, Herra Odi Euroopan, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, te puhutte, kaikki te puhutte herra Van Rompuista neuvoston pysyvä puheenjohtaja on aina tervetullut tänne parlamenttiin, mutta hän katsoo, että hänen, että hänen keskustelukumppaninsa on hallituksen päämiehet eikä parlamentti. Olen usean kertaan ilmoittanut, että tämä olemme eri mieltä, mutta tulen teidän ryhmässänne monia ihmisiä, jotka ovat aika lähellä herra Van Rompuyta. Ehkä te voisitte sieltä kautta luoda vähän painetta Van Rompuyn suuntaan seuraavaa tapaamista silmällä pitäen, että Herman tulepas parlamenttiin, että se olisi parempi. Minä itse olen painanut päälle joka kerta ja olen aina kehottanut häntä tulemaan, mutta täytyy kuitenkin ilmoittaa teille, että, että juridisesti herra Van Rompuy ei ole parlamentin keskustelukumppani, vaan, vaan neuvoston puheenjohtaja. Mutta siitä huolimatta hallituksen johtajat ovat sitä mieltä, että Van Rompuy on heidän keskustelukumppaninsa. Niin kuin näette, meillä on vielä paljon selvitettäviä, selvitettävää, selvitettävää Euroopan neuvoston suuntaan. Herra Svoboda. Sitä sen lisäksi, että tuen äskeistä puhuja ihan täysin. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että budjetista käymämme neuvottelut Irlannin puheenjohtajavaltion kanssa sitten käymme, jos kerran herra Van Rompuy ei ole keskustelukumppaninne. Eli pitääkö tämä tulkita niin, että Irlannin puheenjohtajavaltio on sitten meidän keskustelukumppanimme näissä asioissa? Ah, oh. äh, Svoboda sopimustilanne on sel- selkeä, että Euroopan neuvosto huomenna ja, äh, huomenna ja perjantaina äh, on rakentamassa poliittista tahdonmuodostusta ja äh, muodollinen päätöksenteko monivuotisista rahoitus muutoskehityksestä kuitenkin tapahtuu 312 artiklan pohjalta yleisten asioiden neuvostossa, ja jonka puheenjohtaja on juuri saapunut. Ja eh, näin ollen meidän neuvottelukumppanimme olisi herra, eh, pääministeri Kenny niin kuin Svoboda tiedätte, että olen puheenjohtajakokouksessa sanonut usean otteeseen ja sanon sen, olen sanonut myös sen nelosten tapaamisissa. Olen aina siellä maininnut, että keskust, Euroopan, Euroopan neuvoston keskustelukumppani on oikeastaan Irlannin puheenjohtaja, Irlanti puheenjohtajamaana ja taas sitten huippukokouksen keskustelukumppani Van Rompuy, mutta se ei ole sopimuksessa täysin selvitetty. No niin, olen nyt iloinen, että Rova Kreiton on saapunut paikalle ja saatte saman tien puheenvuoron, jotta voitte selvittää, miten neuvosto on valmistautunut tulevan huippukokoukseen. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable... Puhemies, parlamentin jäsenet,